kollegat. Euroopan parlamentin täysistunto alkaa 9.6. Se viimeksi keskeytettiin ja pöytäkirjat tuosta istunnosta 9.6. hyväksytyt tekstit on toimitettu. Onko huomioita? Pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty.